Meidän puheenjohtajat voivat minuutin aikana esittää kysymyksiä ja vastaukset on rajoittu minuuttiin myös. Jokainen poliittisen ryhmän puheenjohtaja voi, mikäli he katsovat aiheelliseksi, esittää lisäkysymyksen, johon on varattu aikaa 30 sekuntia, siis puoli minuuttia, ja komission Puheenjohtajan vastaus on myös, myös puoli minuuttia. Siis tällaiset säännöt olemme hyväksyneet ja sitten toisena puolituntisena meillä on erityisaihe ja luenpa sen teille. Ja aihe on tai liittyy siis niihin kysymyksiin, jotka paikalla olevat edustajat esittävät. Peski Parti Ludowej, pan Joseph Dol. Ja ensimmäinen sen kysymyksen esittäjä on EPP-ryhmän puheenjohtaja Joseph Dol Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Minun ryhmäni ja suurin osa täällä on tehnyt töitä kynsin hampain Lissabonin sopimuksen puolesta ja sopimus on nyt ollut voimassa kolmisen kuukautta. Siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on äh, painonsa arvoinen kansainvälisillä äh, areenoilla. Nyt haluaisinkin tietää, että miten 500 000 äh, eurooppalaista voisivat saada tuta sen, että Eurooppa korkeammalla tasolla edustaa ja toimii arvojensa ja ideaaliensa puolesta. Ja <clears throat> tulevina kuukausina tämän parlamentin täytyy olla läheisesti mukana myös ulkopolitiikkamme muokkaajana. Mehän olemme myös päättävä taho, kun puhutaan rahoituspolitiikasta. On erittäin tärkeää, että uusi ulkoasiain osasto tulee olemaan vastuullinen toimija. Kiitos puheenjohtaja Dole. Tiedätte, että ulkohall, yhteisen ulkohallin, ulkoasian hallinnon luominen on hyvin tärkeä Lissabonin sopimuksessa. Ja siis tällä tavalla korkea edustaja voi hoitaa vastuunsa, eli vastata YUTPn johdonmukaisuuteen ja yhtenevuuteen. Mitä tulee jäsenvaltioihin, jäsenvaltioiden se on tehtävä yhä enemmän yhdessä. Siis ei ole kysymys siitä, että yhteisön kompetenssi jotenkin hallitusten välisesti toimisi. Mitä tulee Meillä on erityinen kollegion kokous ensi torstaina. Omalta osaltani olen hyvin vahvan eurooppalaisen palvelun puolesta, joka voi hoitaa strategisen koordinoinnin ja tosiaan siis toimia hyödyllisesti tässä ulkopolitiikan alalla. Mitä tulee Euroopan unionin arkkitehtuuriin, niin tämän kaiken pitäisi toimia korkean edustajan alaisuudessa samalla kun varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja on vastuussa tälle parlamentille ja saa sitten komissiossa toimia ja koordinoida muita ulkopoliittisia toimia komissiossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi so- sosialistien puolesta Kiitoksia puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja. Euron kriisi, joka syntyi siitä, että Kreikka ei antanut oikeita lukuja. Haluaisin tietää teiltä, voitteko vahvistaa, että ennen kuin Kreikan hallitus toimitti budjettivajeestaan uudet tiedot, niin te tai teidän osastonne eivät olleet, ette olleet saaneet tietoja näistä luvuista mihinkään ajankohtaan. Ja toiseksi, voitteko vahvistaa sen, että Eurostatin pääjohtaja Rademacher jo vuonna 2004 ja 2005 epäili voimakkaasti Ateenan ilmoittamia lukuja. Mitä te teitte Eurostatin tukemiseksi? Ja kolmanneksi, ilmoittivatko Eurostatin tutkijat teille, että he todella epäilevät vahvasti ateenan toimittamia lukuja? Äh, Herra Schulz, juuri siksi, että meillä oli epäilyksiä, mitä Kreikan lukuihin tulee. Komission sen hän, hän johti tätä asiaa tai hoiti tätä asiaa puolueettomasti, pätevästi ja objektiivisesti. Useita kertoja kreikkalaisille, kreikan viranomaisille sanoimme, että ja itse asiassa neuvostossa oli ehdotettu sellaista asetusta, että Eurostatille annettaisiin tilintarkastusvaltuudet. Ja jäsenvaltiot tämän valitettavasti hylkäsivät, eivätkä halunneet antaa Eurostatille, Euroopan komissiolle enemmän toimivaltuuksia, jotta ne voisivat syvällisemmin tutkia Kreikan kansallisia tilejä. Ensimmäinen uuden komission päätös oli, ja olen iloinen voidessani kertoa teille, esittää uudelleen tämä ehdotus – ja tällä kertaa ainakin jotkut ne maat, jotka tätä vastaan äänestivät, ovat jo kertoneet nyt, että nekin aikovat äänestää suuremman avoimuuden puolesta. No, Kiitos puheenjohtaja. Sitten ALDE-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Äh, herra Schultz. Ymmärsin sen, että Almunia oli vastuussa, mutta kysyin, mitä te teitte ehkä voitte tästä vielä puhua. Ymmärsinkö oikein, että teidän mielestänne jäsenvaltiot ovat vastuussa Kreikan kriisi, aiheuttamasta kriisistä, koska he eivät seuranneet teidän ohjeitaan. Ja voitteko sanoa, mitkä jäsenvaltiot ja mitkä hallitusten päämiehet tässä ovat kyseessä? Ensinnäkin, jos kysytte minulta siitä, ketä tulee syyttää, käyttää, niin en minä rupea, rupea tässä nimittelemään ketään, mutta toki Kreikan hallitus jätti kunnioittamatta vakaus, noudattamatta vakaus- ja kasvupakettia. Mitä komissioon tulee, komissaari Almonia minun täydellä tuellani ja koko kollegion täydellä tuella teki työnsä äärimmäisen ö, pätevällä tavalla. Ja euroalueen kokouksessa Kreikan asiaan puututtiin useaan otteeseen – mutta en minä nyt tietysti ihan ulkomuistista voi teille ladella tietoja, mutta muistaakseni Saksa äänesti vastaan. Ja nyt tällä kertaa Saksa on ilmoittanut äänestämänsä puolesta. Kiitos sitten Alderyhmän puolesta puheenjohtaja Verhofstadt. Puheenjohtajat, nykyään on hyvin laaja konsensus sen puolesta, että pitäisi olla vahva taloushallinto Euroopan unionissa – Sehän on valtava muutos jo, jos ajatellaan menneitä vuosia. Viime sunnuntaina herra Sauble sanoi, että tässä hän puolsi eurooppalaista valuuttarahastoa ja on olemassa muitakin mahdollisuuksia vaihtoehtoja. Se, että esimerkiksi perustettaisiin eurooppalainen velkavirasto, euroobligaatiot tai sitten tällainen notaatio, luottoluokittelulaitos Eurooppaan – Asiat ovat kuitenkin hyvin nopeasti etenemässä parhaillaan. Minulla on itse asiassa kolme hyvin konkreettista kysymystä. Onko totta, että komissio laatii ehdotusta, jotta voitaisiin saada aikaan tämä eurooppalainen valuuttarahasto? Onko totta, että Rova Merkel on sanonut, että epäilen tätä, että on välttämätöntä muuttaa äh, sopimusta? Onko totta, että Tämä rahasto voisi olla ainoastaan ensimmäinen askel eurooppalaista valtionvarainministeriöä kohtaan, jota, eh, Euroopan talo, eh, jota tarvittaisiin Euroopassa. Niin. Ensinnäkin, mitä tulee IMFään, niin Saksan valtiovarainministeri esitti tämän ajatuksen ilman sen kummempia yksityiskohtia esittelemättä, mutta mitä tulee e, euroalueeseen, IMF on tietoinen jo pidempiaikaisestakin ehdotuksesta, joka saattaisi edellyttää perussopimuksen muuttamista. No me tällä hetkellä valmistelemme aloitteita, jotta voitaisiin parantaa e, talouden koordinointia ja maiden valvontaa. Yleisesti ottaen, kuten sanoitte, me tuemme kaikkea sellaista, joka vie kohti laajempaa taloudellista hallintoa, mutta toki ehdotukset täytyy tehdä oikeaan aikaan. Mitä tulee EMF-kysymykseen, niin eihän se tietenkään Kreikan tämänhetkistä ö, ongelmaa ratkaise. Tämä on pidempiaikainen ö, ongelma. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, Euh, Ensiksi haluaisin kiittää siitä vastauksesta, jonka annoitte. Mitä EMFään sellaisena tulee, niin halu, siksi halusin kysyä, että se mitä komissio parhaillaan harkitsee, siis siinä on erilaisia optioita, jotka ovat pöydällä. On olemassa EMF, joka on ehkä pitemmän pit, aikavälin äh, Suunnitelma sitten on euroobligaatiot, jotka saattaisivat auttaa Kreikan tapauksessa, ja sitten on ajatus, se on se ei millään tavalla riippuisi näistä muista ulkomaalaista luottoluokittelulaitoksista. Ja siis on kysymys siitä, että kaikki nämä ajatukset yhdistettäisiin niin, että voitaisiin esittää komissiosta pikemminkin kuin miltä tahansa jäsenvaltiolta yhtenäinen ehdotus. Niin, haluamme nimenomaan välttää sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin että kaikki ehdottelevat eri asioita, jopa samat hallitukset joskus. Emme me halua kiiruhtaa, me haluamme valmistautua. Ja komissaari Olli Rehn on jo todennut, että meidän täytyy laatia tiedonanto vahvistetusta taloudellisesta koordinaatio, talouden koordinaatiosta ja eurovyöhykkeen maiden ta- tarkemmasta valvonnasta. Tällaista tiedonantoa me juuri tällä hetkellä valmistelemme. Emme me joka päivä voi esittää uutta ehdotusta, vaan meidän täytyy toimia objektiivisesti ja vastuullisesti. Ja juuri tässä hengessä, tällä tavalla voimme saavuttaa parhaat tulokset. Pani Rebecca Harms. Kiitos sitten rova Rebecca Harms. Puhemies, puheenjohtaja. Nyt kun Euroopan unionissa ei ole varsinaista tarvetta perunan geneettisesti muunnellulle versiolle, niin siksi haluaisin kysyä, miksi olette tehnyt paljon työtä sen eteen, että GMO-peruna sallittaisiin niin pikaisesti. Tähän haluaisin nyt jonkun selityksen. Te ajoitte terveysasiasta vastaavan komissaarin jättämään WHOn suositukset huomiotta. Miksi ette odottanut, kunnes EFSA laatisi uudet direktiivit, joita tällä hetkellä riskeistä laaditaan, mitä tulee biosfääriin, bio, biologisen moninaisuuteen ja niin edelleen. Ja miksi lisäksi nostitte tällaista saastumista rajaa 0,9 prosentista perunan kohdalla ylemmäs. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä. Olemme nähneet protestinne. Not yet. Not Well, Mr. President, please, yes. yours. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Komissio päätti yksimielisesti tosiaan mm, mennä eteenpäin, mitä tulee autorisointiin. Meillä on siis sellainen institutionaalinen asettelu, jota meidän on kunnioitettava ja kantamme piti olla kyllä tai ei. On kulunut aika kauan aikaa siitä, kun hakemus esitettiin – ja se on EFSAssa tosiaan, sitä on tutkittu. Siis tässä meidän riippumattomassa elintarviketurvallisuusvirastossa. Siis mitä tulee, no, halusimme tosiaan, että tämä tutkittaisiin hyvin. Ja sen jälkeen, kun kieltoa tutkittiin, oli selkeää, että ei ollut mitään uutta tieteellistä näyttöä, joka olisi puoltanut sitä. Ja tämä siis perustui tämän komissiosta riippumattoman viraston arvioon. Siis kaikki, mielestäni kaikki tieteelliset asianpuolet on otettu täysin huomioon. Ja odotin teiltä tosiaan, nimenomaan teiltä onnitteluja. Siksi olen ilmoittanut, että minulla on ja komissiolla on komission tarkoitus on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus, mikäli ne haluavat joko viljellä tai olla viljelemättä näitä GMO-perunoita. Mielestäni tämä on järkevä kanta, kun tiedämme, että on olemassa jäsenvaltioiden välillä hyvin syviä erilaisuuksia. Jotkut ovat hyvin puolesta ja jotkut hyvin vahvasti vastaan. Rova Harms. Komission puheenjohtaja, en saanut mitään vastausta kysymykseen siitä, että onko tällaista tarvetta tälle teollisuustärkkelysperunalle. Ja lisäksi tämä saastuttamisraja. Miksi yhtäkkiä, yhtäkkiä tämä 0,9 prosenttia? Olemme puhuneet tästä rajasta ja juuri rehun ja elintarvikkeiden kohdalla antibioottiresistentti peruna. Tästä ette puhunut mitään. Ja haluaisin tietää, miten EFSA tulee reagoimaan esimerkiksi tuotuun, tänne tuotuun riisiin tai maissiin, kuinka siihen suhtaudutaan myöhemmin? Not yet. Not yet. Well, Mr. President, niin puhemies. Antaa puheenvuoron Parosalle. Niin, Huomaan, että olette hyvin innostuneita tästä asiasta. Te vastustatte GMOita, se on selvä juttu ja teillä on oikeus vastustaa. Minä taas en ole omaksunut tällaista kantaa sen enempää puolesta kuin vastaankaan. Kaikki riippuu siitä lausunnosta, jonka EFSAn asiantuntijat minulle antavat. Ei minulla ole mitään ennakkoluuloja eikä mitään ennakkomielipidettä puolesta eikä vastaan. Ja komissiolla on se kanta, jota sen täytyy noudattaa. Ei komissio ideologisesti voi joka kerta keskustella siitä, mitä kukin GMO milloinkin aiheuttaa. Ei, komissio kuuntelee asiantuntijoiden lausuntoja ja toimii niiden mukaan. Ei siksi, että GMO olisivat välttämättä välttämättömiä, mutta jos ei ole mitään näyttöä siitä, että erityisiä riskejä olisi, niin silloin me hyväksymme asian ja jos riskejä on, niin silloin hyväksymme senkin asian. Me kunnioitamme ja puhemies keskeyttää. No, Grupa europeiskich konservatistov Kiitos. Sitten edustaja Trejsek EPP-ryhmästä, äh, Euroopan konservatiiveista. Äh, vážený pane předsedo, já vám slibuji, že lupaan teille, että, lupaan teille, että mitä GMO on tulee, niin oma kysymykseni on yksinkertaisempi. Uskon, että yksi asia, josta meidän pitäisi täällä keskustella, on talouskriisi. Ja olen varma, että Euroopan unionin kansalaiset ovat paljon kiinnostuneempia työllisyydestä ja työpaikoista kuin geenimuunnellusta perunoista jotkut ihmiset täällä parlamentissa. Minä edustan EKR-ryhmää ja mielestäni ei suinkaan voimakas hallinnointi saa aikaan työpaikkoja, vaan yritykset ovat vastaavat uusien työpaikkojen luomisesta. Kolme kysymystä. Mitä tulee talous ongelmiin? Aiotteko antaa jäsenvaltioille pelivaraa niin, että ne voivat toimia asioiden ratkaisemiseksi? Voitteko vastata meille ja saada aikaan eurooppalaista lainsäädäntöä, poistaa sellaisen, joka hidastaa kasvua, että meillä olisi vähemmän sääntelyä, koska se on paras ratkaisu taloudellisiin ongelmiimme. Kiitos. Yes. Well, thank you. First of all, we fully Ensinnäkin me tuemme jäsenvaltioiden monipuolisuutta ja monimuotoisuutta ja siksi 2020-strategiassa me tähdennämme tätä. Me puhumme tai puutumme ähm, monimuotoisuuteen erilaisin välinein. Eivät jäsenvaltioiden tilanteet ole identtiset. Ja aivan kuten aiemmin sanoin, tarvitsemme vahvempaa taloudellista hallintoa, koska <clears throat> jos mutta toki jäsenvaltioilla täytyy olla myös pelivaraa keskustella itse niistä haasteista, joita meillä on vaikkapa Kiinan ja USA edessä. Eli meillä täytyy olla yhteinen lähestymistapa, mutta toisaalta meillä täytyy olla myös eriytynyt lähestymistapa. Täytyy myös pohtia sitä hallinnollista taakkaa, joka on meille ollut ongelma. Meidän täytyy pohtia pragmaattisesti että missä lakeja tarvitaan ja missä niitä ei tarvita. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Lotte Viski, yhdistyt vasemmista. Herra Barroso, viime viikolla teitte ehdotuksianne tästä talouskriisistä. Teillä on tärkeitä tavoitteita ja esimerkiksi Kreikan hallitukselle on asetettu sellaisia tavoitteita, joilla näihin tavoitteisiin ei päästä. Te kuitenkin pidätte edelleen kiinni siitä e, mm, kasvojen vakaussopimuksesta, joka on epäonnistunut. Yhtä aikaa monet EUn e jäsenvaltiot esittävät pyyntöä siitä, että tämä EMF herätettäisiin henkiin. Tuletteko te työstämään vielä kerran EU 2020 tavoitetta, jotta päästäisiin esimerkiksi pois sosiaalisesta polkumyynnistä? Ja lähdettekö erilaisiin toimiin, joilla voidaan toimia pankkien keinottelua vastaan? Pankithan on juuri verorahoilla pelastettu. Kiitos. Siis Kreikkahan on valtion vajeen vähentämiseksi ottanut välttämättömät askeleet ja se osoittaa, että Kreikka on päättäväinen ja yrittää ratkaista ongelmat. Samalla yritämme tehdä sen, mitä e- e- euroalueen rahoitusvakaus vaatii ja on haluttu, että jäsenvaltio saisi aikaan sellaisen mekanismin, jota Kreikka tarvittaessa käyttäisi ja se vastaisi Lissabonin sopimusta ja siinä on hyvin tiukka ehdollisuus. Ehdo, komissio on varmis ehdottamaan eurooppalaisia puitteita ja se tietysti vaatii euroalueen jäsenvaltioiden tuen. Tämän voin kertoa teille Kreikasta ja vastauksestamme, mitä tulee euroalueen vakauteen. Mitä 2020 strategiaan tulee, ei mennä mitään tarvetta muuttaa sitä. Nämä ehdotukset on koottu ja niistä keskustellaan sekä neuvostossa että parlamentissa ja toivon, että keskustelusta tulee erittäin hedelmällinen. Kiitos. Puheenjohtaja, en ole nyt aivan tyytyväinen. Kysymykseni oli siitä, että verorahoilla keinotellaan Kreikan valtiota kohtaan. Nämä rahat tulevat myös Saksasta. Eikä mitään tapahdu, vaan aina vain sanotaan, että me ryhdymme joihinkin toimiin. Olen pettynyt siitä, että on tehty niin vähän. Ei sen hyväksi, että tämä keinottelu todella loppuisi ja että voisimme keskittyä toimissamme todelliseen kasvuun. Uh, Mitä spekulaation tulee, tehkäämme selväksi uh, se, että Kreikan tämänhetkiset ongelmat eivät aiheutuneet spekulaatiosta, vaan pikemminkin ylikuluttamisesta ja siitä, että eurooppalaista vakaus- ja kasvusopimusta ei kunnioitettu, tuli ylimääräistä vajetta. Mutta toki voi käydä niin, että spekuloijatkin alkavat toimia valtion velan velkaa hyväksikäyttäen. Komissio on jo ryhtynyt toimiin. 20. lokakuuta vuonna 2009 komissio aloitti toiminnan tehokkaiden, vakaiden, de, de, derivatiivimarkkinoiden aikaansaamiseksi ja toimivat. Ja komissaari Barnier myös esitti direktiivin, jonka tarkoitus on parantaa markkinoiden toimivuutta ja välttää riskejä. Me tarvitsemme selkeitä käytänteitä. Ei, voi, ei vetele se, että ostetaan vaikkapa vakka vakuutuksia riskillä pelkästään spekulaation pohjalta. Pitää pitää huoli siitä, että jatkossa jäsenvaltiot toimivat koordinoidulla tavalla, avoimesti, ja komissio tulee tutkimaan hyvinkin tarkkaan, tarkkaan sitä, miten me voimme muun muassa valtion velan suhteen tapahtuvan spekulaation lopettaa. Nämä markkinat ovat hyvin opakkeja ja siksi meidän täytyy lisätä avoimuutta ja meidän täytyy myös kahdenvälisissä kontakteissa me ottaa nämä asiat esiin erityisesti USAn kanssa. Mr. President, I didn't disturb you because it was very important. Kiitos. Tämä vastaushan oli erittäin tärkeä, siksi en halunnut keskeyttää teitä ja siksi annoin tässä teillä pidemmän vastausajan. Pani Nikitsavela. Sitten edustaja Nikitsavela. Me Kiitoksia. Oikeastaan minun kysymykseni on täällä jo esitetty, mutta kreikkalaisena jäsenenä haluaisin kuitenkin kertoa teille, että kyllä Kreikka onnistuu puuttumaan tähän tilanteeseen. Olemme käyneet läpi paljon. Tämä on varsinainen tulikoe, mutta olemme vastuuvelvollisia. Ja tämä on nyt hyvä testi siitä, kuinka kurinalaisesti Kreikka voi toimia. G20 tulee käsittelemään swapseja Kreikka on tietenkin tehnyt omia virheitään ja siihen markkinakeinottelu on iskenyt erityisen lujaa. Haluaisin tästä ehkä vielä lisää tietoja. Aiotteko te ryhtyä aloitteisiin G20 puitteissa, jotta määritellään tarkat säännöt näille swaps-kaupoille? As I've said earlier, the Kuten sanoin aikaisemmin, niin Kreikan perusongelma, ja on tärkeää sanoa, tulee siitä, että se on ylivelkaantunut. Tietysti varmasti oli tällaisia spekulaatiohyökkäyksiä, koska siinä nähtiin mahdollisuus. Meidän on tuettava Kreikkaa ja Kreikka on ilmoittanut hyvin tärkeistä toimistaan, joita tuemme täysin. Samalla meidän on tietysti katsottava asiaa laajemmin. Sanoin jo, että aiomme hyvin tarkoin tutkia sitä, että kiellettäisiin swapsien myynti spekulaatiomielessä. Mitä sitten avoimuuteen tulee eri sääntelijöiden välillä ja informaation saantiin näistä käytänteistä? Tämä kysymys on myös otettava G20 ja muillakin foorumeilla kahdenvälisesti esiin. Viime perjantaina Barnier, komission jäsen, järjesti kokouksen Brysselissä kansallisten sääntelyiden välillä siitä, siis mitä voimme tietää jotain näistä, saada tietää näistä spekuloijista. Ja on kysymys siis Wolfs-markkinoista. Ja haluamme parempaa tietoa siitä, kuinka nämä markkinat toimivat ja miten tapahtuuko niille spekulointia. Siis komissio yrittää käyttää omia toimivaltuuksia myös tässä. Dziękuję. Kiitos. Yes, please, once again. Olkaa hyvä vielä kerran. Puheenjohtaja, onko mitään aikataulua näille toimille? Puhuitte spekulaation vastaisista toimista, mutta millä aikataululla tässä liikutaan? Tai onko tällaista aikataulua esimerkiksi, kun kyseessä ovat kansainväliset lainat? Sanoin jo tämän, mutta voin toistaa Komissaari Barnier tulee ennen kesää esittämään muutoksia, muutamia lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät derivatiividirektiiviin ja liittyen myös markkinoiden väärinkäyttö market abuse-direktiiviin. Me Uskomme, että nämä ehdotukset tulevat lisäämään markkinoiden avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vähentämään riskejä. Mitä tulee tähän swaps-kysymykseen, sitä G20-kokouksessa keskustellaan. Äh, pan Daniel van der Stöp. Sitten edustaja Daniel van der Stöp. Dank u wel, voorzitter. Meneer Barroso, openheid en transparantie zijn basiswaarden van elke zichzelf respecteerde. Avoimuus ja läpinäkyvyys kuuluu kaikkiin itseään kunnioittaviin demokratioihin. Jos kansalaiset eivät voi valvoa sitä, mitä hallitukset tekevät, syntyy huoneuutisia, kuten näimme viime vuonna Englannissa. Eräs taho haluttiin pelastaa 730 000 tai miljoonalla. Tämä on valtaisa summa, mutta tällä tämä ei voida toimia. Minä vaadin, että komissio ja Barroso lopettavat tällaisen salailun kulttuurin ja julkaisevat kaikki kustannukset internetissä ja kansalaisille. Olkaa hyvä. Jonkun verran tällaiset kommentit hämmästyttävät minua, koska itse asiassa niin kutsutut edustuskulut ovat sellaisia, jotka koskevat esimerkiksi komission jäsenten, minun ja muiden komission jäsenten matkustusta. Ja jos vertailette näitä summia jo esimerkiksi valtionpäämiesten ja hallitusten kuluihin, niin voitte todeta, että nämä ovat erittäin pieniä niihin kuluihin menneet verrattuna. Mitä tulee, siis budjettiviranomaiset, ja tehän olette osa siitä, niin päättävät näistä ja ne pysyvät samana 4-5 vuotta, siis pelkästään inflaatiotarkistuksia tehdään. Siis on kysymys siitä yleistä hyvästä, jota yritetään tässä palvella. Ja meillä on täysi avoimuus. Me esitämme budjetti viranomaisille ja tilintarkastustuomiolle kaikki ne elementit, joita meiltä on pyydetty. Kiitos, puheenjohtaja Barroso. Barroso, volgens hem krijgt... Niin, kiitos. Herra Barroso, sanoitte, että parlamentti voi valvoa näitä julkaistuja kustannuksia, mutta tämä ei ole totta, koska joka päivä toimitaan salassa ja jos Barroso kantaisi vastuunsa, hänen tulisi kaikki nämä kuitit myös julkistaa. Mutta muuten teidän on syytä myöntää, että tässä salaillaan asioita. Miksi näitä kuitteja sitten julkaista internetissä? Pelkättekö ihmisten reaktiota? Äh. Niin, Mehän noudatamme täällä lakia ja, ja järjestystä tässä järjestelmässä. Okei, okay, Mr. Mr. Mr. President, Mr. President Barroso will give... Puheenjohtaja Barroso aikoo vastata. Olkaa hyvä, puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä, aloittakaa. Oh. Niin, me noudatamme lakeja ja järjestystä, sääntöjä, Me haluamme välttää tilannetta, jossa ihmiset pyrkivät käyttäytymään epäreilulla tavalla ja komissio ei halua tietenkään olla kunnioittamatta lakeja. Ja meidän täytyy tehdä ero toisaalta sen välillä, mikä, mikä on vastaus demagogiseen hyökkäykseen ja mikä on varsinaista pimitystä. Me Kyllä, olemme mitä avoimin ja läpinäkyvin taho. Minä en halua tällaiseen populistiseen de- de- hapatukseen vastata. Kiitos puheenjohtaja. Olemme tässä nyt sitten ensimmäisen osan keskustelusta joka on yleisluontoinen kysymyks, yleisluontoisia kysymyksiä puheenjohtaja Baroselle, sen olemme päättäneet. Ja nyt on kysymys uuden sopimuksen täytäntöönpanosta ja perusoikeuksista. Ja ensimmäinen puhuja on Alf Svensson. Minuutti, olkaa hyvä. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Toivon, että en poikkean nyt sitten niistä kysymyksistä, joita on tarkoitus esittää. Olen täysin vakuuttunut, että herra Barossa ja minä olemme yhtä mieltä siitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaikkein tärkeintä EU-ssa ja EUn ja muiden maiden välillä. Nythän on niin, että EUlla on kehitysapusuhteet Eritreaan 2009-2013 122 miljoonaa euroa on budjetoitu Eritrealle. En usko, että herra puhemies, että herra Barroso tietää, mihin näitä rahoja käytetään, mutta olisi erittäin arvokasta, jos herra Barroso kertoisi, mikä hänen kantansa on Eritrean valtion suhteen. Usein kun puhutaan totalitaarista maista, ei Eritreaa mainita, vaan mainitaan koko joukko muita maita, ja siksi voisi olla täysin paikallaan kuulla herra Barroson näkemys nimenomaan valtiosta nimeltä Eritrea. Um, thank you for... Kiitoksia, että muistutitte sitä, että komissio puolustaa ihmisoikeuksia ja ylipäänsä oikeuksia, eikä ainoastaan Euroopan unionissa, vaan myös ulkosuhteissamme. Mutta kyllä, valitettavasti on sellaisia maita maailmassa, jotka eivät kunnioita perusoikeuksia, ja silti meidän täytyy ylläpitää jonkinlaisia suhteita näiden maiden kanssa. Eritrea on kyllä tapaus. Se on maa, joka aiheuttaa huolta. Sen perusoikeustilanne aiheuttaa huolta. Se on hankalassa tilanteessa ja tiettyjen kommentaattoreiden mukaan sitä voidaan pitää romahtaneena valtiona, jossa ei vallitse ö, laki, jossa väkivalta on laajalti levinnyttä. Ja maassa on useita alueita, joissa viranomaiset eivät voi käyttää demokraattisia oikeuksia. Olemme kyllä ikävässä tilanteessa on monia maita maailmassa, jotka saattavat olla ongelmallisia ihmisoikeuksien kannalta. Artur Zasada, jedna minuta. Kiitos sitten Artur Zasada, minuutta. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. W kontekście... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, mitä keskusteluun tulee, haluaisin kiinnittää huomiota tänne tehoskannareihin Euroopan lentokentillä, koska yksi Euroopan politiikan periaatteista on terveyden ja turvallisuuden ja perusvapauksien suojeleminen, mitä Euroopan kansalaisiin tulee. Siis jos tässä on kysymys tällaista illusorisesta mielikuvituksellisesta turvallisuustunteesta, silloin hyvin helpolla tällaisessa tilanteessa poistamme yksityiden suojan. Mitä skannereihin tulee, niin tämä tapaus on hyvin samanlainen, jonka koimme silloin, kun oli tämä flunssapandemia. Siis investoimme paljon rahaa sellaisiin rokotteisiin, joita ei tarvittu. Ja tiedämme, että nyt tässä vaiheessa uskomme myös, täytä yritämme tosiaan pakottaa näitä bodis, äh, kehoskannereita. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Oletteko niiden puolesta, skannereiden puolesta vai niitä vastaan? Kiitos. No, minä puolustan, jos jäsenvaltiot ovat niiden puolella, koska pitäisi harmonisoida tilanteita ja sääntöjä muun muassa jotka liittyvät lentokenttien turvallisuuteen. Nythän on niin, että tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön henkilöskannereita omilla lentokentillään, toiset taas eivät. Ja kuten tiedätte, komissio on jokin aika sitten tehnyt ehdotuksen henkilöskannereista, se torjuttiin. Se tietysti aiheutti hiukan huolta, mutta meidän tulisi löytää jonkinlainen harmonisoitu kanta Ähm, ihan mistä, mihin tahansa lentokenttien turvatoimiin liittyen. Muussa tapauksessa saattaa äh, tulla eriarvoisuutta lentokenttien turvallisuudessa. E, dziękuję. E, pan... Kiitos. Sitten edustaja Vogel, olkaa hyvä. The treaty respects the rights of... Sopimus äh, kunnioittaa paikallisviranomaisten auktoriteettia. Ja tämä on tärkeä seikka esimerkiksi, kun on alettu keskustella kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Voisitteko kertoa, että kun aloitatte kaikki nämä keskustelut, esimerkiksi viidestä kohesioraportista, että voitteko sanoa, että näitä käydään paikallisviranomaisten ja alueviranomaisten kanssa aluepolitiikasta ja samoin myös tämän parlamentin kanssa. No, eihän tässä ole kyse perusoikeuksista, mutta me tulemme toki keskustelemaan näistä asioista kunta- ja alueviranomaisten kanssa. Kuten tiedätte, sosiaalinen ja taloudellinen kohesio on asia, joka myös tunnustetaan Lissabonin sopimuksessa. Se on yksi EUn tavoitteista ja EUn 2020-strategiassa, jonka hiljan tässä esittelin. Teemme selväksi sen, että komissio pitää meidän ehdotuksiamme keskeisessä Äh, asemassa ja haluamme jatkuvasti pohtia näitä tulevaisuuden politiikkoja. Ja tämä on osa meidän dialogiamme alueviranomaisten, kuntaviranomaisten kanssa. Ja olen myös ma- maininnut sen, että alueiden komitea täytyy kuulla. E, Kiitos sitten Catherine Styler. Thank you, e, Mr. Kiitos puhemies haluaisin ottaa asian, joka on, liittyy perusoikeuksiin. Douglas-niminen poika. Tämä liittyy siihen, mitä puhuttiin Eritreasta, siis kristittyjä on vainottu siellä ja tiedän, että tunnette tämän vainon. Ja nämä pystyivät sitten he pakenivat sitten Osla, äh, Skotlantiin ja sitten siellä hänet adoptoitiin ja sen jälkeen hän sitten on lähtenyt sieltä Italiaan, jossa hän etsii turvapaikkaa ja on kysymys siitä, että kaikki voivat häntä auttaa. Tähän haluaa tosiaan Allisonin ja Robertin hellässä hoivassa olla. Mainittiin myös Skotlannin viestimissä tämä eilen mitä komissio voi tehdä Riiman perusoikeuksien suojelemiseksi? I'm sorry, but I don't know this... Olen olen pahoillani, mutta en tunne tätä erityistilannetta Skotlannissa. Ja näin yleisesti ottaen, hyvä puhemies, minun täytyy sanoa, että ei näissä keskusteluissa voi odottaa, että komission puheenjohtaja, vaikka hän on suhteellisen kovasti työtä tekevä henkilö, ei, ei voi olettaa, että hän kuitenkaan, kuitenkaan kaikesta kaiken tietää, vaikka nämä ovat vakavia asioita ja tärkeitä asioita. Toki me haluamme osoittaa solidarisuuttamme ketä tahansa ihmistä kohtaan, jonka ihmisoikeuksia vastaan on rikottu, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa en valitettavasti tunne yksityiskohtia, mutta mielelläni vastaan kirjallisesti. Sonja Alfano. Kiitos sitten Sonja Alvaro. Se presidentti. Parlo... Kiitos puhemies. Puhun Alden nimissä. 5. toukokuuta viime vuonna Italian tasavallan presidentti allekirjoitti tulkitsevan lainsäädäntöaloitteen, jota sanottiin listojen pelastajaksi. Ja tämän jälkeen säännöt muuttuivat Italiassa. Ja presidentti internetsivuillaan sanoo, että teksti, joka laadittiin eh, yhdessä sisäministerin kanssa, ei ole mitenkään perustuslain vastainen, mutta perustuslaissa sanotaan, että presidentti voi hyväksyä ainoastaan sellaiset lakialoitteet, jotka ovat oikeassa muodossa. Hän ei voi tällä tavoin puuttua näihin lakialoitteisiin, kuten hän teki, ja tämä todella on vääristänyt meidän poliittista järjestelmäämme. Ja hyvä puhemies, tätä kautta vaalisäännöt ovat täysin muuttuneet ja tämä taas on estänyt sen, että ihmiset eivät voi oikeilla säännöillä lähteä mukaan vaaleihin. Ja haluaisin kysyä, Eikö tämä parlamentti halua puuttua tähän tilanteeseen? Puhemies on yrittänyt keskeyttää jo neljä kertaa puhujan. Puhemies keskeyttää. Meillä on minuutin kysymykset. Siis pyydän tosiaan, että noudatatte tätä sääntöä. Se on erittäin tärkeä puheenjohtaja. Vielä kerran pyydätte, että minä puutun tässä sisäpoliittisiin kysymyksiin. Poli- politiikka vastaa perusoikeuksista silloin, kun on kysymys yhteisön oikeuden toteuttamisesta joko ja toimielinten tai jäsenvaltioiden puolesta. Ja tapaus, josta puhutte, niin tässä ei ole kysymys yhteisön oikeudesta, vaan tyypillisesti, mikäli ymmärsin esityksestä, italialainen, Italian sisäpoliittinen kysymys. Me, ehkä siihen kuitenkin liittyy sellainen ulottuvuus, jossa on kysymys oikeusvaltiojärjestelmästä, mutta ei komission tehtävä ole puuttua tällaisiin kysymyksiin, jossa on kysymys eri poliittisista ryhmittymistä tai henkilöistä jäsenvaltioissa. Sitten edustaja Lunacek. Danke, herr president. Kiitos puhemies. Barroso, perusoikeuskirja on tähän asti ainut kansainvälinen asiakirja, jossa kielletään myös sukupuolisen suuntautumisen perustu, perusteella tapahtuva syrjintä. Voimme olla tästä ylpeitä, mutta ongelmana on se, että EU:ssa UK, Puola ja Tsekki eivät ole hyväksyneet tätä peruskirjaa, perusoikeuskirjaa lainsäädäntönsä osana. Ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta homoseksuaalien, biseksuaalien ja muiden seksuaalivähemmistöjen oikeudet toteutuisivat kaikkialla EU:ssa? Tämä ei saa koskea pelkästään työmarkkinoita, tähän meillä on jo direktiivi, mutta myös kaikkia muita elämänaloja. Mr. President puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Questions there. I don't know if I Niin, kaksi kysymystä. Enpä tiedä, osaanko vastata niihin minuutissa. Ensinnäkin, mi- mitä tulee sukupuoliseen suuntautumiseen kohdistuvaan syrjintään? Tiedätte, että aiempi komissio on ehdottanut direktiivin, joka kieltää minkä tahansa syrjinnän mukaan luettuna ö, sukupuoliseen suuntautumiseen kohdistuvan ö, syrjinnän. Jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa syrjimisen kieltoa sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Aivan kuten sanoitte, tämä asia on kirjattu perusoikeuskirjaan. Mitä tulee Puolaan ja Britanniaan? Pöytäkirjassa määritetään, missä määrin Puolassa ja Britanniassa ää, tätä sopimusta on kunnioitettava. Siinä sanotaan, että perusoikeuskirja ei ulotu Puolan tai Britannian tuomioistuimiin, äh, ne eivät saa todeta, että tietyt jäsenvaltioiden äh, toimet ovat epäjohdonmukaisia äh, perusoikeuksien kanssa. Eli meidän täytyy vielä pohtia, että millä tavalla Euroopan unionin tuomioistuin tulee tulkitsemaan näiden kahden maan pöytäkirjoja. Sitten edustaja Ashley Fox. Uh, Mr. President, many countries around the world have finally monissa maissa on perustuslaissa perusoikeussopimus, siis eli on kysymys kansalaisten oikeuksien suojelusta. Siis ei ole kysymys pelkästään rakenteesta, vaan siitä, miten tätä harjoitetaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on kolmen kuukauden sisällä yleiset vaalit. Jos konservatiivipuolue valitaan, niin se aikoo poistaa tämän ihmisoikeuslainsäädännön, mikä tarkoittaa sitä, että näitä ihmisoikeuksia ei enää sitten voida soveltaa yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä missä määrin otetaan, komissio aikoo ottaa huomioon eri maiden kannan me haluamme myös sopimuksen muutoksen siitä, että perusoikeussopimus ei vaikuta yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön. Millä tavalla te takaatte sen, että ei käy näin, että, että meidät suojellaan siltä, mihin emme halua osallistua? No, minä jo osittain vastasin kysymykseen edellisessä vastauksessa, niin Britannialla ja muillakin mailla on pöytäkirja, joka liittyy perusoikeuskirjaan. Siitä neuvoteltiin ja meillä on sopimus, jossa tämä asia tunnustetaan. Kuitenkin on todettava, että minä olisin mieluusti nähnyt tilanteen, jossa kaikki jäsenvaltiot olisivat hyväksyneet perusoikeuskirjan, koska se tavallaan on kaikkien Euroopan politiikkojen taustalla. Mehän aiomme myös liittyä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Ja minä kunnioitan tietenkin Britannia demokratiana. Sehän on oikeusvaltio. Se on maa, joka on myötävaikuttanut demokratiaan merkittävällä tavalla. Ja siksi olen todella pahoillani siitä, että Britannia ei halunnut olla mukana muiden kumppaneidensa kanssa eturivissä, kun halutaan suojella ihmisoikeuksia. E, pani Kiitos sitten edustaja Ilda Figueiredo. Kiitos puhemies. Komission puheenjohtaja, naisten oikeudet ja oikeus arvokkaaseen elämään ovat sellaisia perustavanlaatuisia oikeuksia, joita n täytyy e- edistää. Tällä hetkellä on olemassa todella räikeitä eroja – ja esimerkiksi palkkakuilu naisten ja miesten välillä kasvaa kasvamistaan ja naiset ovat usein niitä, jotka joutuvat työttömiksi. Tilanne on hyvin epäselvä. Haluaisin tietää, aikooko komissio tunnustaa joitakin prioriteetteja – naisten oikeuksien puolustamiseksi ja esittää jotakin konkreettisia ehdotuksia tai toteuttaa niitä, joita, niitä sääntöjä, joita strategiassa tältä osin on. Kiitos. Niin, olen laatinut naisten oikeuksien peruskirjan. Tämä vahvistaa komission aikomukset suku- sukupuolten välisissä, tasa-arvokysymyksissä. Olemme juuri tuoneet esiin tällaisen peruskirjan ja tätä tulee seuraamaan tasa-arvostrategia, jonka kautta saadaan laajempi kuva siitä, mitä edistysaskeleita naisten ja miesten välisessä sukupuolikysymyksessä on saatu aikaan esimerkiksi työmarkkinoilla – ja kaikilla muillakin tärkeillä elämän aloilla, joilla tasa-arvo täytyy taata. Samoin Pekingin julistuksen vuosipäivää juhlitaan. Ja Euroopan parlamentti ja komissio eri tavoin käsittelevät naisten oikeuksia. Meillä on ollut joka vuosi erilaisia kokouksia teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Kiitos sitten, Kiitos sitten John Barton. Puhemies Barroso, haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Se liittyy Kreikan taloustilanteeseen. Artikla 121 Lissabonin sopimuksessa ensimmäistä kertaa on tullut käyttöön ö, rakenteellisten uudistusten ö, sysäämiseksi. Kreikan hyvät ihmiset ovat nyt puun ja kuoren välissä ja on käynyt selväksi, että Ähm, siellä ei kovin suopeasti suhtauduta tilanteeseen. Tehän olette lähettänyt omia virkamiehiänne selvittämään Kreikan tilannetta, mutta jos ne toimet, joita teidän viran, virkamiehenne esittävät, eivät toimi, onko teillä suunnitelma B? Jos eivät, lähteekö Kreikka kokonaan eurovyöhykkeestä? Ja aiotteko te lähettää virkamiehiänne myös muihin maihin, jossa ollaan äh, huonossa ilmassa, kuten Portugalin, Espanjan, Irlantiin? But I would like to explain you. Kiitos. Haluaisin selittää teille, että Aiheemme on uuden sopimuksen soveltaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen, joten haluaisin, että pysyisitte tässä aiheessa. Oletteko valmis eh, vastaamaan? Yritän aina tietysti olla valmis vastaamaan tämän parlamentin edustajien kysymyksiin. Kysymyksen, eh, arvoisa parlamentin edustaja, lähtee siitä olettamuksesta, sellaista olettamuksesta, joka ei ole oikea, koska Kreikka on euroalueella, niin siksi sillä olisi ongelmia. Itse asiassa euroalueen ulkopuolella on maita, joilla on samanlaisia ongelmia, jopa jossakin tapauksissa vakavampia sellaisia. Euroopan unionissa esimerkiksi haluaisin muistuttaa Islannin vakavasta tilanteesta. Islantihan nyt sitten haluaisi liittyä Euroopan unioniin, koska Siis on täysin virhe ajatella, että Kreikan ongelmat ovat, johtuvat siitä, että Kreikka kuuluu euroon. Siksi, että Kreikka ei ole kunnioittanut sääntöjä, siksi euro, Kreikalla on vaikeuksia ja sitten meidän on maksettava ne kustannukset, jotka tästä tulee. Sitten Andrew Meltzer. Kiitoksia. Komissaari, No, komission puheenjohtaja, haluaisin kysyä tietojen säilyttämisestä, mitä tulee kaikkiin televiestintätietoihin. Saksan perustuslaki tuomioistuin kumosi aikaisemman päätöksensä niitä koskien, koska tällä tavoin tietojen säilyttämällä puututaan yksityisyyden suojaan. Lissabonin sopimuksessa täytyy ottaa huomioon myös nämä kysymykset, kun tietosuojakysymyksiä pohditaan. Aikooko komissio käydä läpi sitä, miten perusoikeuskirjassa suhtaudutaan tällaisen tietojen säilyttämiseen? Henkilökohtaisten tietojen suojelu on artiklan kahdeksan suoma oikeus. Lissabonin sopimuksen ansiosta meillä on nyt selkeät puitteet henkilötietojen suojelemiseksi. Tarkoitus on suojella kansalaisten yksityisyyttä, mahdollistaa se, että meillä on yhtenäinen lähestymistapa tiedon, tietojen käsittelyyn. Ja toki Euroopan parlamentti on mukana uudistamassa tämänhetkisiä sääntöjä ja lakeja, koska nyt yhteispäätösmenettely pätee myös kolmannen pilarin, entisen sellaisen asioihin pitää pitää huoli siitä, että Euroopan kansalaiset edelleenkin nauttivat tietosuojasta. Meillä on myös sopimus USA kanssa henkilötietojen suojelemisesta. Tässä olisi tärkeää ja siksi teemme työtä sellaisen eteen. Tällä hetkellä me pyrimme varmistamaan avoimuuden ja tekemään yhteistyötä niin kansalaisten kuin asianosaistenkin kanssa. Komissio aikoo piakkoin autorisoida neuvottelut USAn kanssa. Baronessa Sarah Rutford. Sitten Sarah Ladford. During the last... Puhe, puheenjohtaja, mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön terrorismin torjumiseksi on vaikeutunut, koska nimenomaan on otettava huomioon ihmisoikeudet. Ennen kaikkea sitten tässä on kysymys Yhdysvaltain hallituksesta olemme esimerkiksi kuulleet, että vangitseminen ilman oikeudenkäyntiä jatkuu, vaikka Guantanamon, Guantanamon vankileiri suljettaisiin. Mitä tulee kansainvälisiin oikeusnormeihin, niin nämä kaikki tietysti tekevät näistä tietojen välittämisongelmista entistä vakavampia. Mitä aiotte tehdä Yhdysvaltain hallituksen suuntaan, jotta voitaisiin taata oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Toivon, että nykyään toisin kuin menneisyydessä Euroopan kansalaiset tai jäsenvaltiot niitä ei uhkaa vaara, jossa uh, rikottaisiin perusoikeuksia nimenomaan kun, ja syynä käytettäisiin terrorismin vastaista taistelua. As far as I Sikäli kun muistan, Euroopan unioni ensimmäisenä otti asian esiin entisen USA-presidentin kanssa. Haluttiin kunnioittaa perussopimuksia ja oikeusvaltion periaatteita myös silloin, kun oli kyseessä terrorismin torjunta. Ja tuolloin minä ja Schlüssel ottivat esiin tämän asian ja asia on ollut aina esillä amerikkalaisten kumppanien kanssa keskustellessamme, joten tämä tulee olemaan kyllä asiallistamme kärkipäässä. Ja mitä tulee tietosuojaan, toki meidän täytyy tehdä yhteistyötä USAkin kanssa. Ja edellisessä niin sanoin tämän jo, mutta samanaikaisesti meillä tulee olla myös puitteet terrorismin torjumiseksi yhdessä, joten kysymys kuuluu, miten löydetään sopiva tasapaino niin, että vastataan näihin kahteen tarpeeseen toisaalta. Vapauden tarpeeseen, tietosuojan tarpeeseen, mutta toisaalta turvallisuuden tarpeeseen, koska ilman turvallisuutta ei ole myöskään vapauden mahdollisuutta. Jelena Kolarska-Bobinska, jedną minutę pani ma. Jedną... Sitten seuraava kysyjä. One of the key issues in the new Lisbon Treaty is... Yksi aivan kysymyksistä uudessa Lissabonin sopimuksessa on Euroopan unionin näkyvämpi rooli maailmassa ja uusi ulkopolitiikka unionina meidän täytyy olla aktiivisempia, kun haluamme edistää ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kolmansissa maissa. Siksi kysymykseni teille on, mitä te ja Rova Aston aiotte tehdä, jotta vahvistettaisiin e- Euroopan tai Eurooppa voisi vahvistaa demokraattista politiikkaa. Aiotteko tukea lisärahoitusta tai suurempaa rahoitusta niin eurooppalaiselle ihmisoikeusvälineelle, koska ihmisoikeudet joutuvat aina toiselle tai kolmannelle sijalle vuoropuhelussa. Meidän on käytettävä enemmän aikaa ja rahaa, mitä tulee demokratian edistämiseen, niin että tosiaan voisimme eurooppalaisesti kehittää tätä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä asiasta. niin perustamissopimuksen mukaan Euroopan unioni on hyväksynyt suuntaviivoja ihmisoikeuskysymyksistä alkaen aina kuolemantuomiosta kidutukseen. Ja me haluamme myös suojella ihmisoikeuksien puolustajia. Ja sen vuoksi Euroopan unioni on täytäntöönpanot useita toimia. Ne liittyvät äh, muun muassa poliittisiin julkilausumiin tai diplomaattisiin ähm, toimiin. Me pyrimme aina kolmasien maiden valtioiden päämiestenkin kanssa ottaa ihmisoikeudet keskustelun alle. Muun muassa Marokossa tein juuri näin vähän aikaa sitten. Meillä oli viime viikolla Marokon kanssa huippukokous. Meillä on 40 ihmisoikeusdialogia eri kumppanien kanssa, eri maiden kanssa, ja ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskustella yksityiskohtaisesti asioista. Ja me pyrimme esittämään, pyrimme joka vuosi noin 50 miljoonan äh, avulla tukemaan ihmisoikeuksien puolustajia ja meillä on kaikissa sopimuksissamme kolmansien maiden kanssa ihmisoikeusklausuli. Dziękuję, pan Simon Busitil. Sitten edustaja Busutil. Grazie, President. We had mill uh, principi fundamentali huwa libertata ta' moviment. Mitä tulee perusperiaatteisiin, niin liikkumisvapaus on yksi perusoikeus mitä tulee Libyan ja Sveitsin tapaukseen, niin satoja EUn kansalaisia, ka, siis Euro, Euroopan unionin jäsenet, työntekijät eivät voi mennä Libyaan. Mitä Euroopan komissio tekee voidakseen löytää ratkaisun tähän kysymykseen kiireellisesti? Onko hyväksyttävää se, että yksi maa, sellainen kuin Sveitsi, tekee yksipuolisen päätöksen, joka vaikuttaa kaikkiin Schengenin kansalaisiin ja ennen kaikkea työntekijöihin, jotka haluaisivat työskennellä Libyassa ja ansaita päivittäisen elantonsa. Olemme tietoisia tästä asiasta. Komissaari Malmström on jo ähm, puhunut asiasta. Ja tämän lisäksi meidän täytyisi pikemminkin saada aikaan myönteisiä trendejä EUn ja Libyan välillä. Mm. Näistä kahdesta kansalaisesta toinen on jo lähtenyt Libyasta, se on myönteinen askel. Ja 22. ja 25. helmikuuta komission keskustelut asiasta ja olemme tukeneet sitä, että diplomaattisia ponnistuksia jatketaan. Mielestäni on olennaista ylläpitää dialogia ja pyrkiä ymmärtämään jokaisen osapuolen näkemyksiä, jotta voimme löytää ratkaisun niin pian kuin mahdollista tähän asiaan. Pan Ole Lud- Ludvigsson. Kiitos ja sitten Olle Ludvigsson. Kiitos. Kun Lissabonin sopimus ratifioitiin, niin samalla tietysti perusihmis- ja AY-oikeudet vahvistuivat mutta viime vuosien päätökset EU-tuomioistuimesta ovat osoittaneet, että mitä perus AY-oikeuksiin tulee, niitä on vahvistettava. Esimerkiksi Ruffet, Laval, Luxemburgin tapauksissa, niin nämä oikeudet on alistettu ja täl, näillä tuomioilla on E, tehty mahdottomaksi työntekijöiden tasaveroinen kohtelu niin, että heillä olisi sama palkka ja samanlaiset työehdot kuin kotimaisella työvoimalla siinä maassa, jossa he työskentelevät. Joten haluaisin, ajattelen sitä lupausta, jonka Barroso antoi ennen kuin hän valittiin uudelleen komission puheenjohtajaksi. Kysymykseni sinulle. Tos, on, että milloin voimme odottaa, että komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, jotta voitaisiin tällä tavalla oikaista se ongelma, joka on EU-tuomioistuimen tuomion jälkeen syntynyt. Ja puhemies keskeyttää. Um, when these rulings were... Silloin kun nämä tuomiot julkistettiin, me ilmaisimme oman kantamme selkeästi, minä ja tuollainen komissaari Speedler. Hän oli vastuussa sosiaaliasioista ja työllisyysasioista. Teimme selväksi sen, että meidän mielestämme nämä tuomiot eivät voineet kyseenalaista sellaisia perusoikeuksia kuin AY-oikeudet, lakko-oikeuden ja tiet, muu, eikä, eivätkä voineet kyseenalaista muitakaan tiettyjä ö, työmarkkinatoimia. Ö, tällä hetkellä en voi vielä kertoa teille tarkkoja päivämääriä, mutta Ähm, sanon sen, minkä olen aiemminkin sanonut. Nimittäin tälle komissiolle tämä asia on lähellä sydäntä ja tulemme puuttumaan siihen piakkoin. Kiitos sitten Boguslav Liberatski. Haluaisin kysyä perusoikeuksista, uudesta sopimuksesta ja ulkosuhdehallinnosta – mitä budjettivalvontavaliokuntaan tulee, niin on sen mukaan ollut 43 siirtoa, mitä tulee sopimukseen ja siihen, millä tavalla olemme sitoutuneet perusoikeuksiin, millä tavalla tämä on vähentänyt budjettivirheitä, mitä sen toimintaan, täytäntöönpanoon tulee siis 43 prosenttia on tämä tällaisten rahoitusvirheiden taso. Kuten tiedätte, olemme vuosien mittaan pyrkineet vähentämään virheitä Euroopan unionin tileissä. Monet näistä virheistä, kuten tiedätte, ovat jäsenvaltioiden kontolla vastuulla ja monien, johtuvat monien ohjelmien täytäntöönpanosta. Kuitenkin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen hiljattain antama lausunto rohkaisee minua. Olemme tehneet edistystä, mutta ei meidän tietenkään pidä laakereillamme levätä, vaan meidän täytyy pitää huoli siitä, että kun Euroopan unionin budjettia täytäntöön pannaan, niin virheitä ei tule. Kassa. Viimeinen kysymys, David Kassa. Grazie, president. Eh, trattat jitkellem dwar kif fundamentali. Haluaisin puhua siitä, millä tavalla me vaalimme perusihmisoikeuksia. Mitä tulee niihin maihin, jotka haluavat liittyä EU-hun, niin niidenhän täytyy tietysti noudattaa sitä, mitä EU haluaa, kuten Malta ja muut maat, jotka liittyivät EU. Mitä Turkkiin tulee, niin – ja perusihmisoikeuksiin Turkissa. Siis Turkin on tehtävä paljon näiden eteen. Mitä komissio tekee sen varmistamiseksi, että ennen kuin Turkin talous on vakaa, ennen kuin Turkis, Turkki tekee sen, mitä se, me, me siltä haluamme, mitä komissio tekee sille, sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet ovat tosiaan tärkeä elementti, koska voin sanoa, että niitä ei ole Turkissa olemassa. No en nyt sanoisi, että ei ole ollenkaan olemassa. Kyllä Turkki on äh, oikeusvaltiona edistynyt. Ei se välttämättä vielä vastaa kaikkia oikeusvaltiosääntöjä, äh, meidän oikeusvaltion periaatteitamme ja sääntöjämme, mutta Turkki on ehdokas valtio ja Euroopan komissio arvioi jatkuvasti niitä uudistuksia, joihin Turkki on ryhtynyt oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien saralla. On alueita, joissa edistystä on saatu aikaan, on alueita, joissa pyytäisimme, että Turkki vielä parantaisi juoksuaan. Mutta me jatkamme neuvotteluita Turkille nimenomaan jäsenyys prospekti on hyvä keino päästä eteenpäin näillä uudistusten teillä. Kiitos. Very much, Mr. President, for very interesting... Kiitos komission puheenjohtajalle hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli neljäs tällainen kokous ja seuraava tapaaminen pidetään kuukauden kuluttua siis vastaavassa tällainen ensi istuntojaksolla. Kiitos teille tästä. This end of our... Näin ollen tämä keskustelu päättyy. Seuraavana esityslistalla on ilmastopolitiikka. The point of order? signora presidente eh, sono state puhemies täällä sanottiin jotakin hetkeä sitten häpeällisiä sanoja Italian presidentistä. Mielestäni puhemiehistön ei pidä sallia se, sitä, että täällä otetaan käsittelyyn kansallisia poliittisia kysymyksiä, erityisesti silloin kun kyseessä ovat poliittiset ja tärkeät institutionaaliset kysymykset. Muistutan kaikille kollegoille, että Italian tasavalta ei ole myynnissä. Giorgio Napolitano Italian tasavallan presidenttinä valvoo perustuslakia. Ja sosiaalidemokraattisen ryhmän Italian valtuuskunnan puheenjohtajana ja ryhmän jäsenenä pyydän, että että puhemies valvoo entistä paremmin sitä, mistä täällä puhutaan ja minkälaisia puheenvuoroja täällä pidetään. Minusta on valitettavaa, että, että puhemies Busek ei puuttunut mitenkään tällaiseen Italian presidenttiin kohdistuvaan hyökkäykseen. Hän, hänhän kävi vierailulla parlamentissa vasta viikko sitten. Herzlichen Dank. Ähm, sowohl die Kiitoksia. Kiitos tästä huomiostanne. Tämä kirjataan tarkkaan pöytäkirjaan. Ja itse tulen pyrkimään siihen, mitä juuri pyysitte. Hyvät kollegat, seuraavana esitys.